kalastussopimukset mukaan lukien ja annan puheenvuoron esittelijälle neljäksi minuutiksi. engström arvoisa puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä tässä mietinnössä. Mm, erityisen suuret kiitokset Las Palmasin konferenssijärjestäjille. Me keskustelimme tuolloin mm, asioista ja saatoimme ottaa myös heidän kommenttinsa huomioon. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että kaikki haluamme ajaa kestävää kalastusta ja säilyttää kalavarat mahdollisimman kestävällä tasolla paitsi Euroopan unionin aluevesillä myös Euroopan unionin aluevesien ulkopuolella. Historiallisesti hän on ollut erittäin äh, hyviä syitä olla kriittinen kalastussopimuksia vastaan ja merkittävä saavutus uudessa kalast- yhteisessä kalastuspolitiikassa on äh, kalastustoiminnan sääntäneminen myös Euroopan unionin ulkopuolella. EU haluaa ää, äh, ää, ottaa asian esiin hyvin monelta eri kannalta. Ja nyt tämä Mauritania-sopimus on tällainen suuntaantava. Haluan kiittää komissiota. Tiedän, että neuvottelut Mauritanian kanssa olivat todella tiukat ja haluan kyllä kehua komissiota. Hyvää työtä teitte. Nyt on varmistettava se, että tietenkin kunnioitetaan näitä ehtoja ja Mauritanian on julkaistava kaikki sopimukset muiden valtioiden ja yksityisten yritysten kanssa. Tässä mietinnössä halutaan muun muassa luoda sääntelypuitteet yhteisyrityksille. Yhteinen kalastuspolitiikka tarjoaa teknistä, tieteellistä ja rahoitusapua kolmansille maille ja Euroopan unionin on harmonisoitava olosuhteet, mitä tulee Afrikan aluevesille pääsyyn. Näiden olosuhteiden ja on oltava samat kaikille. Samoin on oltava toimiva valvontaohjelma ja kalastussopimusverkostoa on käytettävä sen varmistamiseksi, että muutkin kaukovesillä, kaukaisilla vesillä avalla merellä kalastavat tahot kunnioittavat sääntöjä. Yhteisyritykset ovat paras tapa varmistaa se, että toiminta on kestävää ja läpinäkyvää. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin tavoite on yhteinen, rajat ylittävä, niin että kalastuksen hallintoa sekä läpinäkyvyyttä ja sääntöjä voidaan parantaa. Ja minä toivon, että voimme tehdä yhteistyötä työtä samassa erinomaisessa hengessä komission uuden ehdotuksen suhteen, mitä tulee kalastuslupa asetukseen. Tulen olemaan sen esittelijä ja työt alkavat toukokuun Strasburgin täysintöviikolla. Kiitos oikein oikein paljon. okay. thanks and now they will catch the eye. The... Kiitoksia. Nyt sitten menettely ilman puhuja luettelua. Seitsemän puhujaa. Kaikki saavat puheenvuoro. Ensimmäisenä on edustaja Mato. Kiitoksia puhemies. Aivan ensin halusin kiittää esittelijää, joka on paitsi synnyttänyt lapsen, samaan aikaan tehnyt tämän erinomaisen mietinnönkin vielä. Eli onnittelut hänelle. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kun ajatellaan kalavarojen vähyyttä mm, myös Euroopan unionin vesillä. Nyt meidän täytyy vahvistaa tätä ulottuvuutta kolmansien maiden kanssa, paitsi taloudellisista syistä, myös sosiaalisista syistä, ja jotta voidaan kehittää kolmansien maiden kalastusta. Kyse on monista työpaikoista, paitsi Euroopan unionissa, myös niissä maissa, joiden aluevesillä kalastamme. Ja me voimme kyllä huolehtia siitä, että Euroopan kalastusalukset, koko laivasto kunnioittaa kaikkia yhteisiä sääntöjä kaikkialla maailmassa. Me haluamme läpinäkyvämpää, kestävämpää toimintaa. Meidän on varmistauduttava siitä, että vähimmäisvaatimukset mm, toteutuvat kaikkialla ja kaikkien toimijoiden kohdalla yhtä lailla. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Serao Santos. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, ensinnäkin onnittelut esittelijälle Rovalinja Engströmille. Tämä on ensimmäinen tätä laatua ja työ esittelyiden kanssa oli erittäin hyvää. Ja nyt meillä on sitten tärkeä teksti, näinhän tässä jo todettiin. Ja kollega Gabriel Matokin viittasi tähän, mutta tässä kuitenkin täytyy vielä, täytyisi ottaa myöskin biologinen monimuotoisuus mukaan. Ja kalastushan on tässä nyt todellakin uhanalaisena tässä biodiversiteettikysymyksessä. Tässä pitäisi ottaa monia asioita mukaan ja toivon, että tulemme äänestämään myönteisesti SDn puolelta. Mielestäni erityisen tärkeää on se, että tässä on tarkoitus saada aikaiseksi yhtenäinen rekisteri näille laivoille EU vesistöissä, jotta voitaisiin sitten käyttää myöskin tätä rekisteriä. Edustaja Marjas. Hyvä puhemies. Konfliktit, jotka kalastuksen alalla ilmenevät eivät liity suoranaisesti kansakuntiin tai valtioihin, vaan ongelmallisia asioita ovat unionin tai ovat tässä yhteydessä unionin hankalassa asemassa olevat kalastajat, joilla on hankalat suhteet komission suuntaan. Ja paineet ovat ilman muuta kovat myöskin, kun Aasian suunnalta tulee paineita ja toisaalta nämä peruskysymykset, jotka yhteisessä kalastuskomiteassa esiin nostetaan, on katsottava ja tarkasteltava näitä Aavanmeren kalastukseen liittyviä kysymyksiä. Meidän on pienimuotoista kalasta, kalastusta tuettava ja pyrittävä pääsemään eroon EUn alueen laittomasta kalastuksesta, koska on ihan selvää, että nämä meriekosysteemit eivät tunne mitään varsinaisia rajoja. Eli on tarkasteltava, minkä tyyppisiä uudelleenjärjestelyjä tarvitaan esimerkiksi Kreikan tapauksessa. Edustaja Bilbao Parandika seuraavaksi. Kiitos puhemies ja kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Haluaisin todeta, että Euroopan kalastuslaivasto ja eurooppalaiset kalastajat haluavat kunnioittaa noudattaa kalavaroja ja yhteisiä sääntöjä. Ja meidän kalastajamme ovat tehneet aivan erinomaista työtä myös yhteistyössä kolmansien maiden edustajien kanssa, eh, muun muassa liskalastuksen torjumiseksi. Eli valvonta ja läpinäkyvyys ovat äärimmäisen tärkeitä, samoin alueelliset kalastusjärjestöt. Tavoitteena on sopimuspolitiikka, joka on tähän mennessä tarjonnut oikein hyviä lopputuloksia ja näin äh, syötyvät, äh, hyötyvät äh, kaikki yhtä lailla. Ei saa käydä niin, että tahot, jotka eivät kunnioita sopimuksia ja polkevat, polkevat oikeuksia ja ryöstä kalastavat, pääsisivät hyötymään. Haluan todella kiittää tästä erinomaisesta tekstistä. Kiitos. Next one, Mr. Ferreira. Seuraavaksi edustaja Ferreira. Kiitoksia, puhemies Hyvä komission jäsen, yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus, se on, siinä on hyvin paljon, hyvin paljon puutteita ja myöskin ristiriitaisia kysymyksiä. Meidän täytyy tarkastella tätä kriittisesti, myöskin konkreettisia tuloksia – niin sanotut kalastuskumppanuussopimukset siis sisältävät hyvin vähän kumppanuuselementtejä, koska hyvin monet asiat tapahtuvat rahoitusrahojen siirtojen kautta. Kehitysmaissa ostetaan oikeuksia, joita voidaan käyttää vesistöjä ja monissa tapauksissa näin on tehty jo vuosikymmenten ajan. Näillä mailla ei ole minkäännäköistä arvon lisäystä käyttää ne pitäisi käyttää omia kantojaan, mutta he kuitenkin luopuvat riippumattomuudestaan ja suvereniteetistaan. Euroopan unionin kehityspolitiikka on epäonnistunut tässä kohtaa ja ulkoinen ulottuvuus yhteisessä kalatuspolitiikassa pitäisi sitoa toisen poliitikkojen tai oltaisiin tehokkaampia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bolchak předsedkyni Já bych na okraj svého... Eh, puhemies. Toteaisin, että Tsekin tasavalta eh, voi nyt ensimmäistä kertaa hyödyntää rahaston varoja ja todellakin eh, parlamenttimme on tarkastellut tätä tärkeää kysymystä ja nämä kalastussopimukset ovat tärkeitä. Vuonna kaksitoista hyväksyttiin mietintöä siellä kohdassa 12 todetaan, että kalastuspolitiikan yksi tärkein kysymys nimenomaan liittyy siihen, että kolmansissakin maissa eh, on pyrittävä saamaan eh, pyyntioikeuksia. Ja jos tämä mahdollistuu, jos voidaan toimia myöskin kolmansien maiden vesillä, <clears throat> tulokset jaetaan ja ne jaetaan sitten hieman eri kriteereiden pohjalta kuin mitä yleensä EU-ssa tapana on. Ja meidän on syytä tarkastella tätä, miten eh, meidän kantamme voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät. Kiitos. Lopuksi vielä edustaja Kuhn. Kiitos puhemies. Nämä kumppanuussopimukset Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä maiden, jotka useimmiten ovat kehitysmaita, ovat hyvin tärkeitä erityisesti näille kumppanimaillemme. Usein niiden kalastus on pienimuotoista, varsin kehittymätöntä ja meidän Euroopan unionin maksamat korvaukset kalastussaalista johtavat siihen, että nämä maat voivat parantaa omaa kalastuslaivastoaan, onpa kysynyt sitten vaikkapa Mauritaniasta tai Marokosta, niin ne ovat hyviä esimerkkejä näistä parannuksista. Ja näin kunnioitetaan myös Euroopan yhteisön, yhteisön kalastuspolitiikan perussääntöjä. Onpa kyse sitten aivan meren tonnikalan kalastuksesta, Tyynemeren, Afrikan, Atlantin kalastuksesta, niin on hyvin tärkeää, että me torjumme laitonta kalastusta, kiinnitämme huomiota siihen, mitkä maat eivät kunnioita YK sääntöjä ja siellä paikan päällä hän sen sitten näkee, kun aluksemme purjehtivat. Joten mielestäni tämä on oikein hyvä alku, joka voidaan hyvin yhdistää myös kehityspolitiikkaan. Ja näin saadaan aikaan merkittävää laadun parannusta. Sitä pidän hyvin tärkeänä. Meriltä saa sopimuksen mukaan kalastaa ainoastaan sen, minkä nämä isäntämaat hyväksyvät. Ja valvonta on täysin mahdollista myös oman navigaatio- ja satelliittivalvontajärjestelmän navi- äh, Galileon kautta. Ja samoin on nämä kalastusalusten tunnistusjärjestelmät, joten erittäin hyvä. Ja Engström, erittäin hyvä mietintö, jonka te olette kirjoittanut. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja nyt annan puheen vuoron komission jäsen Vellalle. Thank you, Madam President. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. On hyvä, että mietintö näinkin ajankohtaisella hetkellä saatiin. Ja Engström on todellakin tehnyt hyvää työtä Suositukset eh, mietinnössä menevät pitkälti samaan suuntaan kuin mikä on komissionkin politiikka. Eli tunnustetaan se, että kestävät kalastuskumppanuudet mahdollistavat kestävän kalastuksen ja toisaalta eh, toiminnan näiden maiden alueella. Ja nämä sopimukset ovat eh, globaalisti tarkastellen erittäin tärkeitä vertailut haluan tehdä kansainvälisesti ja kehitystavoitteisiin halutaan päästä, varsinkin mitä tulee elintarvikevarmuuteen, ja kehitysmaita tulee tukea ja auttaa, jotta ne omia resurssejaan hyödyntävät kestäväpohjaisesti. Ja tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan väestön tilannetta ja toisaalta sitten terveitä elintarvikkeita ja ravintoa. Ja tämä kumppanuusaspekti on syytä huomioida myöskin YKPssä ja toisaalta eh, pyrkiä kestävyyteen, avoimuuteen ja vastuunkantoon. Ja niin kuin totesitte, meidänkin mielestämme on tärkeää, että e, ympäristö- ja kauppapoliittiset seikat yhdistetään paremmin e, kalastuksen ja myöskin kehityskysymykset huomioidaan tässä yhteydessä. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa sen, että parantamisen vara edelleenkin on. Esimerkiksi kun tarkastellaan sektorikohtaista tukipolitiikkaa, se on tehokas väline jo nykyisellään, kun kolmansien maiden kumppaneita pyritään tukemaan, jotta he voivat kehittää kalatalouttaan kestäväpohjaisesti ja kitkeä pois laitonta kalastusta ja tärkeää on sektorikohtaista tukea kohdentaa paremmin ja toimia johdonmukaisesti eh, omien ponnistelujemme ja alueellisten pyrkimystemme eh, myötä. Ja viimeisimmässä ehdotuksessani kestävästä eh, hallinnoinnista eh, ulkoisten laivastojen osalta jo tämän toin esiin. Ja soveltamisala on syytä laajentaa huomioimaan myöskin tilanteet, joissa EU-alukset kalastavat EUn ulkopuolella myös hyödyntäen näitä yksityisiä lisenssejä ja eh, väärinkäytöksiä paradoksellinen lipun eh, käyttö. Eh, sitä on päästävä eroon ja näiden sääntöjen myötä toivottavasti avoimuus lisääntyy ja osataan paremmin hallinnoida meriä ja hallinnoida niitä siten, että EUn rooli tässä kaikessa on tärkeä ja toivottavasti tulen saamaan ehdotuksen tukenne. Ja sitten vielä näistä alueellista kalastusjärjestöistä. Tärkeää on eh, saada sellainen taho aikaan, joka varmistaa sen, että kannat voidaan jakaa tasaisesti. Olemme ponnistelleet kovasti jotta saataisiin tällaisten tahojen toiminta kuntoon. Esimerkiksi mitä tulee rahoitukselliseen tukeen ja sen järjestämiseen. Tämän lisäksi pyrimme myöskin tieteellistä päätöksentekoa lisäämään. Maantieteelliset aukot pyritään tilkkimään. Esimerkiksi keskinen arktinen merialue tarvitsee oman puitteistonsa. Ja myöskin lisäneuvoa antavat tahot, esimerkiksi Atlantin eh, komiteat, eh, auttavat ja voivat tukea päätöksenteossa, mutta eh, ne eivät yksin riitä. Ja siksi oman kauteni alussa jo olen ollut yhteydessä eri avaintekijöihin, joiden myötä toivottavasti näissä asioissa päästään ja niin kuin esittelekin toivoo parempaa yhteisyrittäjyyttä, komissio on tehnyt tähän liittyvän ehdotuksen ja erityisehdot myöskin tässä asetusehdotuksessa, joka tarkastelee ulkoista eh, laivastoa. Nythän sitä juuri parhaillaan neuvotteluja käydään. Näin avoimuus paranisi ja toisaalta eh, väärinkäytösten mahdollisuus vähenisi komissio on sitoutunut globaalin kalatalouden hallinnointiin ja pitää sitä tärkeänä, kun valtamerien hoidosta puhutaan. On toimittava globaalisti FAON ja YK puitteissa, jotta saadaan tarvittavat oikeudelliset puitteet ja jotta todellakin saadaan tehokkaasti toimijat hallinnoivat tahot aikaan ja jotta voidaan saada aikaan kestäväpohjaisia kumppanuuksia tärkeiden kumppanien kanssa, jotta Ähm, kalavaroja hallinnoidaan ja hoidetaan mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman avoimesti. Ja varmasti yhteistyömme tulee jatkumaan hyvässä ja avoimessa hengessä tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. listalla on minuutin puheenvuorot ja annan ensimmäisen puheenvuoron mrs glyn klynel.